No niin, hyvät naiset ja herrat, nyt siirrymme äänestyksiin. Ensimmäisenä aiheena Tainin mietintö. Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja liite 1 ja sen muuttaminen. Edustaja Tain, olkaa hyvä. Ja, sehr geehrte Arvoisat kollegat, Kohta äänestämme kahdesta teknisestä tuomioistuta käsittelevästä tekstistä ja kaikkien ryhmien puolesta voin kertoa teille, että Euroopan parlamentti on huolissaan siitä, että neuvostonkin ilmoittama tarve tuomareiden määrän lisäämiseksi on kariutunut ainoastaan siihen, että jäsenvaltiot eivät päässeet yhteisymmärryksen siitä, mistä jäsenvaltiosta nämä ylimääräiset uudet tuomarit tulisivat kompromissitarjouksia oli vaikka kuinka paljon tarjolla. Menettely teknisesti tämä on aivan uusi tapaus, sille ei ole ennakkotapauksia. Ja näin olisimme voineet omalta osaltamme auttaa tuomioistuinta. Eli äänestää ensimmäisestä osasta ja toinen osa jää nyt ikään kuin ilmaan ja tämä toinen tärkeä osa, niin toivottavasti vuoden 2013 kesään mennessä saadaan myöskin kuntoon. Jäsenvaltioita pyydän, etteivät he kikkailisi valtaansa käyttäen, vaan yrittäisivät toimia niin kuin heidän tässä tilanteessa kuuluisi. Paljon kiitoksia edustaja Tain. Äänestys on nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Kollega Posselt, oletteko löytäneet kortin? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaan Tainin mietintöön Euroopan unionin virkamies tuomioistuimen määräaikaiset tuomarit. Nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovat. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi edustaja Fermin mietintöön aiheesta rahoitustuki Euroopan laajuisten liikenne- ja energiaverkkojen alalla. Ensin kohta yksi kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osio kaksi raukeaa täten nyt äänestetään muutetusta komission ehdotuksesta. Puolesta äänet, olkaa hyvä, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslauselma, siitä äänestetään, nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle, onnittelut kollega Fermille ja Aleksandra Tainille. Seuraavaksi kollega Balzanin mietintöön aiheesta lisätalousarvioesitys numero kolme. Äänestämme alkuun koko tekstistä ja sen osioista 1-7 yhtenä pakettina. Puolesta äänet vastaan, tyhjää, hyväksytty. Koko päätöslauselma, nimenhuutoäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Näin ovat. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin päätöslauselma esityksen aiheesta Länsirantaa ja Itä-Jerusalemia koskeva EUn politiikka. Ensin äänestämme ECR-ryhmän pyynnöstä. 264 kautta 2012, ketkä puoltavat tätä ehdotusta, ketkä vastustavat, tyhjää, hylätty. Näin pääsemme yhteiseen päätöslauselmaan esitykseen SD, ALDE, Vihreät ja GUE. Ketkä voivat hyväksyä tämän yhteisen päätöslauselman ehdotuksen? Anteeksi, anteeksi. Ensin on äänestettävä erikseen kohdasta 12 ja sen ensimmäinen osa alkuperäisversiosta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osio puolesta vastaan tyhjää tarkastetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme EPPn tarkistuksesta numero yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin pääsemme päätöslauselmaesitykseen kokonaisuudessaan. Ketkä voivat äänestää sen puolesta? Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Päätöslauselmaesitys on hyväksytty. Arvoisat kollegat, tämä oli viimeinen täysistuntomme ennen kesätaukoa. Toivotan kaikille niille, jotka lähtevät lomalle, niin rentouttavia lomapäiviä. Okay.